mietinnöstä valan pyyntiin liittyvät yhteisön toimet. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja se on hyväksytty. Onnittelut edustaja Atwellille. Seuraava asia on äänestys edustaja Beletin mietinnöstä yhteisön osallistuminen Euroopan audiovisuaalisen observatorion toimintaan. äänestys, Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi Favan mietintö sanktiot työntekijöille, jotka ovat laittomasti paikalla. Äänestämme, niin äänestämme äänestyksellä Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja se on hyväksytty. Onnittelijat esittelijälle. Sitten äänestämme edustaja Jeglen mietinnöstä kasvinviljelytilastot ja äänestämme äh, asetuksesta. Kaksi blokkia tarkistuksia, blokki yksi. Äänestämme nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Siis numero yksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty. Ja sitten komission ehdotus näin muutettuna äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko äh, näin muutettu päätöslausumaehdotus äh, äänet puolesta. Äh, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi äänestämme Zairin mietinnöstä maustetuista viineistä. Ja äänestämme luonnoksesta kaksi blokkia tarkistuksia. Ensimmäinen kompromissi, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Komission ehdotus näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntö, päätöslauselma nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Sajerille. Seuraava asia on Fannen äh, Byrhin mietintö alennetuista arvonlisäverokannoista. Tämä on ehdotus äh, direktiiviksi. Seitsemän erillistä tarkistusta. Ensinnäkin tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Ehkäpä meidän on tarkistettava tämä koneellisesti. Äänestys alkaa tarkistus numero yksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ja tämä tarkistus on hylätty. Can be exciting here. Aika jännät paikat, eikö? No niin, tarkistus numero kaksi, äänet puolesta vastaan, tyhjää. Sanoisin, että se on hylätty. Se oli selkeästi hylätty, hyvät kollegat. No, mikäli te vaaditte, tarkistamme koneellisesti. Tarkistus kaksi äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Amendment Tarkistus numero kolme. Puolesta. Those again. Vastaan. Tyhjää. Meidän täytyy jälleen tarkistaa. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. tarkistuksesta viisi menemme suoraan, ää, tarkistus viisi suoraan koneellinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä Suoraan koneellinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on selkeästi hyväksytty. Sitten tarkistus numero 7. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja komission ehdotus näin muutettuna puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt lainsäädäntölausunto, luonnos, nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt ja se on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraava asia on äänestys neljästä päätöslauselma äh, esityksestä Euroopan maiden alueen epäilty käyttö seijain vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilytykseen. Äänestämme yhteisestä lausuntoluonnoksesta päätöslauselman luonnoksesta neljältä ryhmältä. Tarkistus yksi, nimenhuuto, äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten äänestämme johdanto-osan kappaleesta B. Kohta neljä. Ja kohta kohdalta äänestys kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Ensimmäinen osa on hylätty. Toinen osa raukeaa. Sitten siirrymme johdanto-osan kappaleeseen B kohta 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Okei, selvä. Tarkistetaan, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Johdantoosan kappale B, kohta 5, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt sitten äänestämme päätöslauselmaehdotuksesta kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksessä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme Sarjus Volskin mietinnöstä YUTPn tärkeimpiä näkökohtia ja perusvalintoja koskeva vuosittainen selvitys 2007. Ja äänestämme päätöslauselman eh, ehdotuksesta. Ensinnäkin tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt ja se on hylätty. Tarkistus 6, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt ja se on hylätty. Tarkistus 1. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 3. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 4 ja 7. Ne ovat identtiset. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut nyt ollenkaan selvä. Täytyy nyt koneellisesti tarkistaa. Äänestys alkaa, siis tarkistus 10. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. Nyt sitten päätöslausuma luonnos Kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt ja se on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle ja nyt keskeytämme äänestämisen ja siirrymme viralliseen istuntoon.